tuotteiden vientiä, siirtoja, välitystä ja kautta kulkua. Ja nyt me annamme puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia. Tack så mycket, herr talman. Jag kommer... Kiitoksia, puhemies. Minä en käytä koko vaan sitten vielä keskustelun päätteeksi muutamaan kysymykseen. Mikäli se vaan on sallittua, niin haluaisin tehdä sillä tavalla. Mutta jos saan sanoa sen verran, että tavoitteena tässä mietinnössä on ollut se, että me haluamme sopeuttaa lainsäädäntöä nykyiseen tilanteeseen, ottaen huomioon uusi sopimus. Kyse on hyvin teknisluonteisesta asiasta, eli meidän täytyy varmistaa nopeutettu menettelytapa ja komissio varmaankin on oivaltanut sen, että me tarvitsemme delegoituja säädöksiä, jotta voimme varmistaa sen, että Euroopan parlamentti ei joudu käsittelemään pitkiä luetteloita, jotka on käytävä kohta kohdalta läpi. Kyse on oikeastaan siitä, että nämä muutokset täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti, sillä luettelot eivät välttämättä ole hetken kuluttua enää ajankohtaisia. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia suhteellisen nopeasti, jotta kaikki vuoden 2011 voimaan astuneet muutokset voitaisiin huomioida. on, ongelmiakin valiokuntatasolla ilmeni. Kyse ei ollut niinkään teknisluonteisista asioista ja siitä, miten delegoituja säädöksiä tulisi käsitellä, mutta uskon, että esillä oli hiukan toisen tyyppisiä kysymyksiä. Ja sosialistit uskoakseni esittävät omia tarkistuksia muun muassa kyberturvallisuuteen, mutta minä en halua kuitenkaan ottaa sitä riskiä, että tämä mietintö valmistuu liian myöhään. Liian myöhään sen takia, että sosialistit tulevat esittämään omia muutoksiaan sillä tämä koko järjestelmä muuttuu jatkuvasti ja onkin tärkeää, että komissio esittää jotain konkreettista vuotta 2013 silmällä pitäen. Mielestäni sosialistien tarkistuksille ei löydy perusteita. Kyse on teknisluonteisista kysymyksistä ja myöhemmässä vaiheessa voidaan palata niihin kysymyksiin, jotka sosialistit ovat ottaneet esille. Siinäpä mietintöni sisältö. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komission sen de Gucht, olkaa hyvä. Thank you, uh, president. Uh. Kiitos uh, puhemies, arvoisat uh, parlamentin jäsenet. Ehdotus, josta tänään keskustelemme, koskee kaksikäyttötuotteita ja tähän liittyvää teknologiaa ja niiden siirtoa ja välitystä ja kauttakulkua. Tarkoituksena on parantaa turvallisuutta, tehdä EU-sta tehokkaampi riskien välttämisessä silloin, kun on kyse joukkotuhoaseiden leviämisestä ja myöskin siviilikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden paremmasta valvonnasta on kyse. Kyse on myöskin kansainvälisistä sitoumuksistamme tässä suhteessa. Toiseksi ehdotus koskee meidän omaa vaurauttamme. Tämä mahdollistaa tasavertaisen kilpailutilanteen suhteessa kilpailijoihimme ja tämä varmistaa sen, että vienti, valvonta ei millään tavalla estää täysin legitiimiä kaupankäyntiä. Uskon, että ehdotuksen tarkoitus perätä saavat tukea suurelta osalta parlamentin jäseniä. On erittäin tärkeää saada aikaan oikeudenmukainen tasapaino yhtäältä turvallisuuden ja toisaalta kaupallisten etujen välille, jotta EU pääsisi tähän tavoitteeseen. Tarkoituksen on delegoitujen säädösten kautta antaa komissiolle mahdollisuus laatia EUn valvontaluettelo, jossa on mukana ne laitteet tai välineet, jotka ovat valvonnanlaisia kaksikäyttötuotteiden valvontajärjestelmän puitteissa. Luettelo pitää ajantasaistaa säännönmukaisesti, jotta voidaan pitää kiinni kansainvälistä sitoumuksista, ja tämä johtaa miltei automaattisen panon kansainvälisen lain ja EU-lainsäädännön osalta. Lainsäädäntömenettely on tällä hetkellä liian raskas eikä so- sovellu tällaiseen monimutka- monimutkaiseen tehtävään, jota pitää ajantasasta määrä ajoin. Kaksi vuotta kesti laatia yhteinen valvontaluettelo. Tätä taloudelliset toimijat ovat kritisoinut voimakkaasti, koska tiettyjä tuotteita ei voida myydä. Samanaikaisesti kilpailijat voivat vapaasti näitä myydä ja viedä, koska tietyt tuotteet on jo poistettu muista muiden maiden valvontaluettelosta. Oletan myöskin, että komissio annetaan lupa tarkastaa, tarkistaa määräajoin liitettä kaksi kaksikäyttötuotteiden osalta ja matala riski tuotteiden osalta tai matala riski kohteiden kohdemaiden osalta. Joskus tilanne muuttuu hyvinkin nopeasti. Tämä mahdollistaa sen, että komissio pystyy reagoimaan nopeasti. Kyse on turvallisuudesta ja kysymys kuuluu, kuinka kauan kestää ennen kuin EU saa kunnollisen vahvistetun valvonnan aikaan vienti tuotteiden osalle osalta, mikäli jonkun tien, tietyn maan turvallisuustilanne heikkenee. Tällaisissa tapauksissa aika on äärimmäisen tärkeä tekijä, siksi että menettelyä täytyy nopeuttaa. Puhemies, arvoisat jäsenet, olen pistänyt merkille ne eri muutosesitykset ja tarkistukset, jotka parlamentti on tehnyt. Ja haluaisin muistuttaa teitä meneillään olevasta laimettaisesta tarkastelusta, jonka komissio on ottanut käyttöön vientivalvonnan osalta ja sellaisten seikkojen osalta, jotka eivät ole nyt asetusehdotuksen soveltamisalan piirissä. Selitin jo tämän ehdotuksen tarkoitusperiä. Tänään tarkoituksena on pelkästään ottaa käyttöön tehokkaampi menettely EUn valvontaluettelon osalta, joka kattaa vain ja ainoastaan kaksikäyttötuotteita ja joukkotuheaseet ja sotilaalliseen tarkoituksen käytetyt laitteita. Tämä tuo tasavertaisemman kilpailun mahdollisuudenkin meidän yrityksillemme. Siitä nyt on tällä hetkellä kyse, ei muusta. Kiitos. Mr. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi Kaspari. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat kollegat, haluaisin tukea sitä, mitä gucht totesi. Eli meidän yhteinen etumme on se, että me tehokkaasti valvomme väärennettyjä tuotteita, kun ne saapuvat, kun ne lähtevät EU-sta, mutta meidän täytyy katsoa tätä konkreettista asetusta, ja kyse on niistä tuotteista, jotka lähinnä on tarkoitettu siviilikäyttöön. Kyse on esimerkiksi tuoleista, näppäimistöistä, varausista autoihin, joita käytetään yleensä siviilikäytössä. Ja nyt meitä kaskarruttaa erityisesti kysymys tämä etukäteis- tai jälkikäteistiedot viennistä, vientituotteista, ja meidän täytyy miettiä, mitä tässä asetusluonnoksessa on. Nyt puhutaan siitä, että vienti pohjautuu tälle säännölle, jos maa on tällä luetteella tai jos tuote on tällä listalla, niin silloinhan tämän asetuksen nojalla hänellä on oikeus viedä tuotetta muualle. Ja nyt herää kysymys, voiko tilastollisista syistä toimittaa näitä tietoja etu- vai jälkikäteen. Eli ex post tai ex ante. Kyse on siitä, saadaanko tätä tuotetta viedä mikäli maa on luettelossa tai tuote on luettelossa, vaan kyse on nyt siitä, voivatko yrityksemme kilpailussa, siis minun mielestäni tässä, joutuvatko ne kärsivään tässä kilpailutilanteessa. Ja haluammeko tätä, koska se, mistä nyt olemme samaa mieltä, on se, että meidän täytyy tehostaa valvontaa, meidän täytyy reagoida nopeammin, ja siksi minä tuen komission ehdotusta ja sitä, mitä esittelijä totesi Eli nämä luettelot pitää komissiossa muuttaa mahdollisimman nopeasti, jotta emme joudu tällaisen tilanteeseen kuin aikaisemmin, vaan että meillä on todellakin tehokasta vientivalvontaa. Kiitos. Ja kiitoksia. Ja seuraavaksi Lightfried sd ryhmästä Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. On selvästi havaittavissa, että kun puhutaan kaksikäyttötuotteista, niin silloin Saksan talousministeriössä langat käyvät kuumina. Silloin yritetään saada kollegat vakuuttuneiksi et, siitä, ettei etukäteistarkastuksia pitäisi tehdä, mutta meidän pitää sanoa suoraan, mistä on kyse. Kyse ei ole mistään toimistotuoleista, niin kuin täällä on sanottu. Kyse on sellaisista siviiliain tuotteista ja kemikaaleista, joita voidaan käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin. Ja myöskin kyse on ohjelmistosta. Vuosi sitten tämän ohjelmiston avulla ihmiset joutuvat kokemaan kovia. Ihmiset, ihmisoikeusaktivistit joutuivat vainotuiksi ja kidotetuiksi ja jopa tapetuiksi ihan naapurivaltioissa. Välimeren alueella, joten luulisi olevan mahdollista keskustella siitä, että pitäisiköhän nämä vientiluvat saada hoidettua kuntoon ennen vientiä. Onko sillä byrokraattisessa mielessä mitään väliä, että tapahtuuko se ennen vai jälkeen vienin? Se oikeastaan tuo oikeastaan enemmän turvallisuutta. Turvallisuutta niille, jotka joutuvat kärsimään viedyistä tuotteista. Ja ehkäpä jotkut maat tekevät paremman tilin tämän tyyppisen viennin kautta. Ja Euroopan parlamentin tehtäviin kuuluisi varmistaa se, että eurooppalaiset yritykset saavat viedä tuotteita rajojen ulkopuolelle, mutta valvotuissa olosuhteissa. Ja tästäpä syystä sosiaalidemokraatit haluavatkin varmistaa, että asiat ohjataan näille uomille. Ymmärrän, mitä komissio sanoo ja mitä kansanpuolue sanoo. He haluavat edetä nopeasti ja kitkattomasti mutta se synnyttää myöskin ongelmia, ja nämä ongelmat ovat vakavampia kuin ne kommentit, joita olemme täällä nyt aiheeseen liittyen kuulleet. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on vähän aikataulupaineita. Ja seuraavaksi Shake. Puolitoista minuuttia. Thank you, President, Commissioner. Kiitos puhemies komissaari. Hyvät kollegat, kun keskustelemme kaksikäyttötuotteista, haluaisin, että keskitymme teknologiaan. Teknologialla on yhä tärkeämpi rooli kansalaisten elämässä. Se mahdollistaa sen, että tietomonopolit ja valtamonopolit voidaan rikkoa. Talouden, kulttuurinen ja sosiaalinen kehitys on sitä mahdollista. Teknologia vaikuttaa myöskin ihmisoikeuksiin. Egyptissä, Tunis, Tunisiassa, Iraniassa, Syyriassa, Burmassa ja Kiinassa ja monissa muissakin maissa – käytetään älypuhelimia ja internettiä ja ihmiset voivat samalla vaatia itselleen lehdistön vapautta, sananvapautta, vapautta saada tietoa ja samalla he voivat jakaa asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia, ne, jotka pelkäävät valvonnan menettämistä, valvontakyvyn menettelemistä. Myöskin voivat käyttää tekniikkaa hyväkseen sortaakseen ihmisiä. Maailman eri vankilat ovat täynnä eri tavalla ajattelijoita, ihmisoikeusaktivisteja ja muita, joiden Sähköpostit äh, on sähköpostin käyttö, internetin käyttö on estetty, ihmisiä jäljitetään, valvotaan, eikä kyse pelkästään tiedostoista vain, tai tilastoista vain ihmisten elämästä ja kuolemasta. Sortoon käyttöön tarkoitettua teknologiaa usein äh, leimaa yksi ainoa merkintä Made in Europe. On tärkeää, että me viemme sellaista teknologiaa tällaisiin maihin, jotka voivat hyökätä EUn kimppuun. Nopeus on tässä hyvin tärkeä asia. Digitaalinen asevarustelu, parempi vastuutilvellisuus, tasavertaiskilpailuolosuhteet Euroopallekin ja myöskin Euroopalle täytyy antaa mahdollisuus toimia tässä etupäässä yhä nopeammin muuttamassa maailmassa. Kiitoksia. Sitten Keller seuraavaksi vihreistä, olkaa hyvä. You'll use Kiitoksia. Kaksi tuotteet näyttävät va- harmittomilta, mutta väärissä käsissä ne voivat olla yhtä vaarallisia kuin panssariajoneuvot tai konekivärit. Me vesitämme ulkopoliittiset tavoitteemme, jos annamme näitä tuotteita tällaisille tyranneille. Eurooppalaiset Nokia Siemens Networkin ohjelmistot aiheut, joutuivat väärin käsiin mielenosoittajia kidutettiin ja jopa tapettiin, ja tämä on vain yksi esimerkki monista. Lisäksi täytyy muistaa, että komissio on esittänyt oman toimenpideohjelman näille innovatiivisille aloille, ja 2000 tuotteiden vientiä siten myöskin edistetään. Ja tarkoituksena on turvallisuuden ja puolustusteknologian välisen yhdistämisen tiivistäminen. Mutta tässä olemme kuitenkin vesittämässä ihmisoikeus ihmisoikeuksia ja taloudellisia intressejä. pääsystä syystä toivoisin, että meidän Alden ja sosiaalidemokraattien esittämät tarkistukset hyväksyttäisiin. Kiitoksia. Most Earl of Dartmouth. Kiitoksia. Seuraavaksi Earl of Dartmouth, joka puhuu sosiaalisten nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kaksi käyttötuotteita tulevat yhä uudelleen esiin keskustelussa. Niiden merkitys on se, että jotta voidaan viedä yhtään mitään kaksi käyttölistalta, meidän yhdistyneessä kuningaskunnassa täytyy saada tähän lupa Euroopan unionin komissiolta ensin. EU perustetaan sillä, että sillä väitteen, että kaksikäyttötuotteen luettelo estää sitä, että aseet joutuvat diktaattoreihin käsiin. Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin yritykset myivät kenraali Gaddafille 300 miljoonaa eurolla aseita viiden vuoden aikana, pelkästään tuo tosiasia vaikuttaa tuo väite täysin vesittyy tuon tosiasian vuoksi. Tämä on suorastaan tekopyhää teeskentelyä. Tämän etuksen tarkoituksena on antaa jälleen kerran enemmän valtaoikeuksia komissiolle päättää, mitä menee kaksikäyttö tuotelistalle. Yhdistynyt kuningaskunta on maailmanlaajuinen kauppakumppani Minun sanottiin, että minulla on puolitoista minuuttia aikaa. Älkää nyt vielä koko Minä voin kai hyväksyä, että vaalilla valitsemattomat byrokratit voivat päättää, mitä yhdistyneen kuningaskunnan yritykset saavat viedä ulkopuolelle. Ja Euroopasta käsin vain sanellaan, mitä yhdistyneen kuningaskunnan yritykset voivat tehdä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi susta. Herr Präsident, ich würde gerne die Minute von Herrn Sus Herra puhemies, jos saan käyttää edustajan Sustan minuutin puheenvuoroa, hän ei valitettavasti pääse paikalle, mutta hänelle olisi sopinut tällainen puheajan siirto. puhuja eh, puhujalista tavoitteet saada tämän yhden minuutin. Mutta nyt pitää katsoa. No sitten Kutas seuraavaksi domnule președinte controlul la nivel european. Kiitoksia Eurooppalainen vientivalvonta kaksikäyttötuotteiden osalta on tärkeää, jotta voidaan estää se, että näitä tuotteita käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin, mutta meidän täytyy löytää tasapaino tämän tarpeen ja kilpailukyvyn välille, kun ajatellaan teknologiaa ja kauppaa siviilitarkoitukseen. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyitä, se on hyvä ehdotus komissiolta, ja tällä tavalla voidaan välttää viiveitä päätöksenteossa, jotta voimme välttää epätasapainoa eurooppalaisessa kaupankäynnissä. Mutta meidän täytyy kuitenkin valvoa näiden kaksikäyttötuotteiden kauppaa, jos niitä käytetään perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien tai ilmaisen oikeuden rikkomiseen, erityisesti mitä tulee kuunteluteknologiaan ja siihen, että tätä käytetään tietokoneissa tai kännyköissä. Ja tuen tarkistuksia, joita ryhmäni on tehnyt tähän liittyen, ja myöskin Guen ja Allen tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Leitfried saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Herra puhemies, paljon kiitoksia. Halusin vielä puuttua siihen, mitä kollega Dartmouth totesi. Se oli sinänsä mielenkiintoista, mutta kuitenkin väärää tietoa kun puhutaan kaksikäyttötuoteasetuksesta, niin kyse ei ole siitä, että Eurooppa estää Iso-Britannia viemästä tuotteita muualle. Kyse on siitä, että kaikki viejät omaisivat samat mahdollisuudet. Iso-Britannia on korrektista oikein toimiva maa, mutta löytyy niitä muitakin maita, jotka eivät noudata kaikkia sääntöjä ihan pilkulleen, eivät ole niin tarkkoja vientien suhteen. Ja tämä teksti tarjoaa kaikille yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Tehän olette periaatteessa kaikkea eurooppalaista vastaan, mutta katsokaapas nyt mistä on kyse. Kyllä tästä on teidän maallennekin myöskin hyötyä. Minä uskon, että tämä on esimerkki siitä ja huomioikaa tämä fakta ja yrittäkää pidättäytyä tosiasioissa. Kiitoksia. Mayer Kiitoksia. Ja sitten Obermeier saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Kaksikäyttötuotteita ja teknologia, joita voidaan käyttää sekä siviili- että armeijan sotilaisen tarkoitukseen, kuten tietokoneet ja lentokonetekniikka, täytyy asettaa sen valvontaan, että sitä ei voida käyttää sotilaisen tarkoitukseen, mutta legitiimi kauppa silti on mahdollista. Teknologiset tuotteet kehittyvät hyvin nopeasti tänä päivänä. Siksi on aivan oikein ja kohtuullista, että EU voi hyvin nopeasti myöskin reagoida. Ja myöskin, mitä kolmansissa maissa tapahtuu, tilanteisiin täytyy voida reagoida nopeasti. Periaatteessa kyse on tehokkaasta täytäntöönpanosta. Mutta tämä riippuu hyvin pitkälti puiteolosuhteista. Tässä tarvitaan kitkatonta tiedonvälitystä jäsenvaltioiden viranomaisten ja valvontavirastojen välillä. Ja lisäksi tarvitaan hyvin voimakkaita tiukkoja sanktioita, mikäli säännöistä ei pidetä kiinni. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten komission sen Hyht saa puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Puhun nyt ihan lyhyesti. Halusin vain varmistaa Euroopan parlamentille, että me olemme sitoutuneita siihen, että toimitamme kaiken tarvittavan tiedon ja asiakirjat Euroopan parlamenttiin, kun valmistelemme delegoituja säädöksiä. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että niitä säädöksiä tarkastellaan kunnolla toimielinten sitoumusten mukaisesti. Ja toiseksi, kuten Schake totesi näistä ohjelmistokysymyksistä, niin täytyy muistaa, että EU on ryhtynyt nopeisiin toimiin estääkseen televiestintää valvonnan käytön ihmisoikeusrikkomuksiin, ja näinhän oli erityisesti Syyrian tapauksessa tehty, ja samoin Iranin tapauksessa. Ehdotuksessa on kyse nopeudesta – Eli kun jotain pitää poistaa luettelosta ja myöskin kun jotain pitää lisätä listalle. Ja me pyydämme tähän teidän suostumustanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja viimeinen puheenvuoro menee sitten esittelijälle Fjellerille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Ja alkuun totean, että keskeisimmistä asioista olemme samaa mieltä kaksikäyttötuotteita voidaan käyttää alistamiseen, sotaan ja tästäpä syystä meidän olisi pitänyt ottaa käyttöön maailman tiukin lainsäädäntö. Mutta näin vaan ei ole. Lissabonin sopimus on johtanut siihen, että luetteloiden muuttaminen on raskassoutuista. Kun maailma muuttuu, niin meidän pitää lainsäädäntökin muuttaa tehokkaasti. Juuri tästä nimenomaisesta syystä meidän on nopeasti hyväksyttävä tämä lainsäädäntö. Meidän ei tarvitse lähteä muuttamaan kaikkea kerralla, mutta meidän täytyy päivittää tässä vaiheessa tätä lainsäädäntöä komission ehdotuksen pohjalta. Eli asia aikanaan ja kerrallaan tässä vaiheessa hoidetaan tämä asia kuntoon eikä lähdetä ennakoimaan tulevia. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja me emme nyt voineet antaa puheenvuoroa muille. Meillä nyt aika alkaa, alkoi loppua ja sitten kello 18 jatkamme äänestyksellä.